Bien chacun a pu gagner sa place. Kaikki ovat nyt voineet istua paikoilleen. Hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kollegat, haluan lämpimästi toivottaa teidät tervetulleeksi tähän parlamenttien väliseen kokoukseen, jossa käsittelemme budjettikysymyksiä. Haluaisin tervehtiä joukossamme Kristalina Georgieva, joka on komission varapuheenjohtaja ja hän vastaa budjetti- ja HR-asioista. Tulin jokin aika sitten Brysseliin ja osallistuin kansallisena parlamentaarikkoina tapaamisiin. Silloin olin Ranskan senaatissa rahoitusasiaa valiokunnassa jäsenenä. Olen nyt teidän joukossanne jälleen tällä kertaa Euroopan parlamentin jäsenenä ja olen budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Toki parlamentti on vaihtunut, mutta tehtäväni on sama. Meidän on valvottava sitä, että julkinen hallinto toimii tehokkaasti ja rohkeasti, jotta kansalaisille voimme antaa luottamusta. Tämä on minun syvä näkemykseni. Globalisoituneessa maailmassa, muutoksen maailmassa, valtiot eivät onnistu ilman Eurooppaa. Saman aikaan Eurooppa ei onnistu ilman jäsenvaltioiden energiaa ja niiden toimintojen koordinointia. Tämä on meidän tehtävämme ja on tarve tehdä yhteistyötä, kuunnella toinen toistamme kansallisten parlamenttien kesken ja Euroopan parlamentin kesken. Sen mukaisesti niin kuin budjettivaliokunnan koordinaattorit ovat halunneet, haluaisin todeta mitä tapahtuu Euroopan unionin määrärahoissa ja miten ne eivät toimi. Meillä on nyt epäsuhtaa toisaalta sitoumusmäärärahojen päätösten välillä ja toisaalta unionin päätösten välillä. Useita vuosia laskuja on nyt kertynyt sitten komission pöydälle. Niitä ei ole voitu maksaa varojen puuteen takia. Tämä lumipallo vain kasvaa.

meillä on syntynyt tällaista hyvin hankalaa ikävää velkaa. Vaje kasvaa joka vuosi, siitä tulee rakenteellista vajetta ja juristit selittävät, että laskut eivät ole mm, velkoja aivan tiukasti tulkittuna, mutta ohjelmat on käynnistetty ja tämä on todella eurooppalaista velkaa. Hyvät kollegat, me annamme huonon imagon Euroopasta, joka vaatii budjetti hyveellisyyttä ja samaan aikaan vie omaa uskottavuuttaan huonona maksajana. Kaikki argumentit on nostettu tähän keskusteluun silloin, kun puhutaan määräajoista ja lykkäyksistä. Ja hallinto toimii varsin hitaasti ja teknokraattisesti. Olemme kutsuneet paikallisia toimijoita kuunnellaksemme heidän näkemyksiään, todistuksiaan tilanteesta. Haluamme vastuullisia, arvokkaita vastauksia. Miten tähän on päädytty? Kun Euroopan budjettitilanne on tällainen, milloin se lähti hallinnasta ja miten me yhdessä voisimme korjata tämän tilanteen? Oikeastaan ongelmat ovat yhteisiä. Suuri osa vastuusta kuuluu jäsenvaltioiden hallituksille. Valtiovarainministerit kokoontuvat neuvostossa minä itse olin mukana Euroopan budjettisyklissä ja neuvottelin, olin mukana neuvottelemassa valtiovarainministeriön kanssa. Yksi italainen ministeri tuli tapaamaan 28 eurooppalaista äh, parlamentaarikkoa. Aikaa kului, di, äh, olivat paikalla, diplomaatteja tarvittiin ja kantaja ei kuitenkaan pystytty lyömään lukkoon. Äh, välitettiin vain hallituksen kantoja, toimittiin kuin välittäjänä. Ja jäsenvaltioilla oli vaikeuksia tasapainottaa budjettia, tästä kuultiin. Oli tehty sitoumuksia, ristiriitaisiakin sitoumuksia. Muistan vieläkin Merkelin kommentit ja presidentti Hollandin kommentit äh, syksyllä 13. 6 miljardia euroa piti käyttää eurooppalaisen äh, nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Ja sitten marraskuussa 14 valiteltiin sitä, että ei ole eurooppalaista rahoitusta. Joulukuussa sitten hallitukset eivät pitäneet kiinni sitoumuksista. Meidän täytyy valvoa sitä, mitä on julkisesti luvattu. Te kollegat, jotka olette kansallisissa parlamenteissa, kääntykää tekin ministerienne puoleen silloin, kun he eivät noudata velvoitteitaan ja vievät tilanteen kestämättömäksi. Meillä on paikallisia, alueellisia toimijoita, pk-yrityksiä, tutkimuslaboratorioita, kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat humanitaarisella alalla. Tämä johtaa totta kai kasvun ja työllisyyden heikentymiseen. Komission täytyy navigoida tässä tilanteessa ikään kuin näköön perustuen. Järjestelmä on läpinäkymätön ja hyvin monimutkainen. Ei ole näkyvyyttä. On mahdotonta ohjata tällaisessa tilanteessa. On mahdotonta ennakoida. Komissio toimii kiireellisesti budjettikohta budjettikohdalta, mutta raja tulee vastaan silloin, kun varoja ei ole riittävästi. Eli sitten sopeudutaan, improvisoidaan, lykätään määräpäiviä, luodaan uusia virallisia menettelyjä, hallintoa. Tämä totta kai aiheuttaa kritiikkiä aivan aiheesta. Tämä kaikki tulee onneksi nyt muuttumaan komission jäsen Georgieva astui virkansa viime vuonna niin kuin minäkin. Hän on sitoutunut budjettineuvotteluissa 2014 saamaan äh, hieman järjestystä komission kirjanpitoon, äh, tilinhoitoon, niin että säännöllisesti raportoidaan äh, budjettivaliokunnalle. Kun budjettiviranomainen on sitoutunut, eli siis neuvosto ja parlamentti yhdessä hoitamaan laskuja. Laskut on maksettava, maksettava aikataulussa. Hieman provokatorisesti kysyisinkin komissiolta silloin, kun se analysoi jäsenvaltioiden eh, rahoitustilannetta, että se ottaisi huomioon eh, velan ja alijäämän totta kai, mutta myös sen, minkälainen osuus jäsenvaltiolla on näistä maksamattomista laksuista laksut pinoutuvat äh, Brysseliin, mutta ne ovat jäsenvaltioiden laskuja. Euroopan parlamentti totta kai ansaitsee omat moitteensa, mutta se on ollut äh, budjettimenettelyssä aika lailla vajavaisvaltainen historiallisesti, mutta meillä ei ole verotusoikeutta. Ähm, Euroopan parlamentti käyttää ainoata asetta, joka sillä on käytössään, äh, sitoumus, maksusitoumukset. Ja näin sitten taas maksamattomat laskut vain kasantuvat. Meillä on Mario Montin sanat niin, että Eurooppaan saataisiin todelliset omat varat. Niitä käytettäisiin budjettiviranomaisen toimesta ja ne helpottaisivat jäsenvaltioiden budjettia samanaikaisesti teidän budjettejanne, koska sitten kansalliset maksuosuudet Euroopan budjetissa pienenisivät. Jos sallitte pieni varoituksen sana, pitää olla kunnianhimoinen ja luova, mutta ei pidä lähteä kansalliseen veroon lisäämään vielä eurooppalaisen veron painotaakkaa. Hyvät kollegat, pyydän apuanne, jotta voimme arvioida maksamattomien laskujen todellisuuden itse kussakin jäsenvaltiossa. Pitäisi yhdistää ponnistelut, jotta voimme hoitaa julkisen julkistalouden kestävyystilanteen. Ja tätä kautta saamme yhteistyöllä todellista lisäarvoa, joka voi stimuloida kasvua, voi parantaa kilpailukykyä ja luoda pysyviä työpaikkoja. toimme myös maalaisjärjen puolesta. Me toimimme yhteisessä maailmassa, meillä on yhteinen valuutta, meillä on budjetti, kulttuuri samanlainen Todellinen eurooppalainen budjetti on tarpeen, todellinen väline kasvun ja työllisyyden käyttöön. Euroopan budjetti ei tietenkään ole tällainen, vaan kaikkien kansallisten budjettien kokooma yhteen tuominen. Tämä on kiireellistä työtä, tämä on tarpeellista, jotta julkistalouden näkemykset voidaan tuoda lähemmäksi jäsenvaltioiden kesken. Meidän on kuunneltava niitä viestejä, joita olemme välittäneet kansalaisille, jotka kansalaiset välittävät meille toukokuussa 2014. Kritiikki on nyt päällimmäisenä esillä. On aika tarjota luottamusta kansalaisille. Ei voida vain jatkaa business as usual. Kollegat, meidän metodejamme on katsottava uudemman kerran, jotta saamme sisältöä ja näkyvyyttä käytännöille, ymmärrettävyyttä niin, että kun meidät on valittu kansallisiin parlamentteihin ja Euroopan parlamentteihin, niin voimme yhdessä tätä työtä jatkaa. Ennen kuin annan puheenvuoron Rova Georgievalle, haluaisin kertoa käytännön järjestelyistä. Tulkkaus on käytössämme koko kokouksen ajan. Pois luettuna maltan kieli. Se keskeytyy kello 12.15. Hyvät kollegat, haluan pyytää pyytää, että puhe aikaa käytätte äh, maksimissaan kaksi minuuttia. Näin mahdollisimman moni kollega voi käyttää puheenvuoron. Teillä on puhu, puhujakortit, puheenvuorokortit siellä pöydällä. Voitte välittää tämän salivahtimestareille näin. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat voivat käyttää puheenvuoron. Otamme kaksi kansallisen parlamentin edustajan puheenvuoroa ja tämän jälkeen yhden Euroopan parlamentin jäsenen puheenvuoron. Näin ollen varapuheenjohtaja eh, Georgieva, joka vastaa budjettiasioista ja HR-asioista, te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh, members of parliament, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat, arvon parlamentin jäsenet, olen todella kiitollinen siitä, että budjettivaliokunnan puheenjohtajamme näin voimallisesti hahmotteli tämän aiheen pohjat keskustelua varten. Ja myös olen kiitollinen tästä tausta-asiakirjasta, joka meille on toimitettu ennen tänne tuloamme. Eurooppa elää vaikeita aikoja. Huolimatta kaikista ponnistuksista meillä on edelleen kriisin vaikutus varsin tuntuva yhteisöissämme ja perheissämme ja Euroopan budjetti ei ole mikään poikkeus tähän yleiskuvaan. Nyt haluaisin ensisijaisesti keskittyä näihin maksumäärärahoihin ja maksusuunnitelmaan, jonka puheenjohtaja Artui mainitsi, mutta haluaisin puhua myöskin siitä, kuinka tilaisuutemme tai olosuhteemme ovat muuttumassa, kun budjettia kiristetään yhtäältä ja toisaalta suoritetaan muita toimenpiteitä. Ja sitten komissio myöskin työstää puolivälin arviointiaan ja puhun hieman siitä ja myöskin siitä, kuinka seuraavaan monivuotiseen äh, budjettikehykseen suhtaudutaan komission puolella. Ensinnäkin siis maksut. Olemme sitoutuneita maksujen maksamiseen. Meidänhän on maksettava maksumme, siitä ei voida neuvotella, mutta, mutta me emme olleet ihan valmistautuneet valmiita silloin, kun, kun runsauden sarvi ehtyi, koska vuosikymmenten ajan Euroopan budjetti antoi enemmän maksumäärämahoja kuin, tai maksusitoumuksia kuin mitä maksuja itse asiassa suoritettiin vuosittain. Ja tällä tavoin syntyi tällainen virheellinen mielikuva siitä, että resurssit ovat loppumattomat. No miksi näin? Siksi, että jäsenvaltiot itse ja komissio itse eivät pystyneet käyttämään käytettävissä olevia varoja. Satoja miljoonia euroja jäi käyttämättä vuosittain ja tästä syntyi sellainen kulttuuri, joka perustuu kuluttamiseen. Ja siinä tulee seinä vastaan silloin, kun resurssit alkavat niukentua ja tarve resursseille nousee. Ja tämä tilanne syntyi 2010, 2011 ja 2012 vuosina. Jäsenvaltiomme jäivät kriisin kouriin ja ne tarvitsivat Euroopan budjetista rahaa enemmän ja samanaikaisesti meillä oli käynnissä monivuotinen rahoituskehysjärjestelmä, ihan oltiin siirtymässä vuonna 2014, eli rahaa oli käytettävissä silloin vähemmän kuin aikaisemmalla kaudella. Joten me olimme vuonna 2013-2014 se tilanne, että katsoimme kuinka laskukasa kasvoi ja oli kasvanut jo ja ponnistelimme näiden laskujen maksamiseksi ja pyrimme samanaikaisesti olemaan vesittämättä uusien rahoitusperspektiivien ohjelmia ja ohjelmia. Ja tässä Euroopan parlamentti oli hyvin tärkeässä roolissa. Tätä on korostettava, koska parlamentti vaati neuvotteluissa, jossa käsiteltiin uutta monivuotista rahoituskehystä. Se vaati niissä suurempaa joustavuutta kuin aikaisempina vuosina. Ja siinä se oli aivan oikeassa, koska silloin kun täytyy hallinnoida tiukempaa budjettia, niin täytyy pystyä käyttämään rahaa myöskin ketterämmin kuin aikaisemmin. Ja tämä joustavuus juuri pelasti meidät, koska vuonna 2014 me pystyimme lainaamaan tai itse asiassa siirtämään tulevien vuosien maksusitoumuksia jolloin uskoimme pärjäävämme paremmin, vuodelle 2014. Ja sinne saimme siirrettyä yli 4 miljardia ja piitän, kiitän tästä parlamenttia ja myöskin neuvostoa, koska neuvostokin suostui tähän. Eli emme pystyneet ehkä kääntämään kehityksen kulkua, mutta ainakin pystyimme pysäyttämään tämän valtavan maksukasan, laskukasan kertymisen vuoden loppuun mennessä. Loppusumma oli 25 miljardia, näiden maksamattomien laskujen loppusumma vuoden lopussa, mutta meillä oli myös selkeä visio siitä, minkälainen maksusuunnitelma laadittaisiin niin, että tilanne voitaisiin vähitellen purkaa vuosina 2015 ja 2016. Joten sanoisin nyt hieman sanasen siitä, mistä tässä maksusuunnitelmassa on kysymys. Ensinnäkin kyse on siitä, että parannetaan laatujen, äh, anteeksi, tietojen laatua ja johdonmukaisuutta niin, että voimme arvioida kulutusta sillä tavalla, että voidaan optimoida käytettävissä olevat resurssit. Silloin kun rahaa on enemmän kuin voi kuluttaa, niin sellähän ei, ei ole suurtakaan väliä, milloin, milloin maksut maksetaan, laskut maksetaan, miten äh, projektit strukturoidaan. Mutta silloin kun budjetti on tiukka, niin silloin suunnittelukyky ja täytäntöönpanokyky on hyvin tärkeä asia. Ja me yritämme nyt työstää ennakointikapasiteettiamme ja tietojen johdonmukaisuuden aikaansaamista. Ja kuten parlamentin jäsenet hyvin tietävät, niin neuvostossa kerrotaan tällaista lempitarinaa siitä, että mehän emme usko teidän ennusteisiimme, koska komissio aina löytää säästöjä jostakin. No tässä täytyy aivan selvästi sanoa, että meillä ei mitään säästöjä kyllä ole enää takataskussamme. Ja se kuva, joka esitetään ulospäin, täytyy pysyä johdonmukaisena yhä uudestaan ja uudestaan. Sitten toiseksi, viime vuosina, erityisesti vuonna 2014, olemme suorittaneet erinäisiä toimenpiteitä eri kulualoilla – alueilla, jotta voitaisiin tehostaa Euroopan budjetin käyttöä ja täytäntöönpanoa. No nämä toimenpiteet olivat hieman ad hoc-tyyppisiä. Ne olivat hieman erilaisia eri paikoissa. Viimeksi olin humanitaarisen avun komiteassa ja itse asiassa me olimme ensimmäisenä siinä tilanteessa, että meillä ei enää ollut rahaa maksaa, joten me laadimme itsellemme asianmukaiset toimenpiteet tilanteen hallinnoimiseksi, hallitsemiseksi ja nyt olemme institutionalisoimassa nämä toimenpiteet yleisemmällä tasolla. Ja sitten kolmanneksi 2016 haluamme aivan selkeästi, selkeän käsityksen siitä, että mitä haluamme nähdä budjetissa, jotta voitaisiin maksutilanne saada normalisoitua. Ja neljänneksi me tietenkin vedämme johtopäätöksiä siitä, mitä teemme budjetin, mitä saamme selville budjetin puolivälin arvioinnissa. Ja hyvin tärkeää on, että tämä maksusuunnitelma on ei pelkästään komissio, vaan myöskin parlamentin ja neuvoston omaisuutta, koska se luo Euroopan unionille uskottavuutta. Nimittäin emme näytä missään nimessä kovin hyvältä ulospäin, jos PK, pienet yritykset tai tutkijat tai humanitaariset järjestöt joutuvat olemaan aivan veitsen terällä koko ajan sen suhteen, että maksaako EU vai eikö se maksaa. Sen jälkeen, kun uskottavuutemme ja luotettavuutemme on ollut vuosikymmeniä korkealla tasolla, emme voi päästä sitä romahtamaan tällä tavalla. EUn maksut täytyy voida maksaa ihan oman luottamuksemmekin takia niin, että meidät nähtäisiin luotettavana kumppanina sekä omissa maissamme että ulkopuolella. Ja olen vakuuttunut siitä, että meidät nähdään 2016 vuoden lopulla paljon paremmassa tilanteessa olevana instituutiona maksujen suhteen. Ja ajan myötä toivon, että pääsemme tässä tässä sopeuttamistoimissa onnelliseen päätökseen, kun siirrytään näistä runsauden ajoista tällaiseen tasapainoisempaan tilanteeseen. Ja ihan lopuksi sanoisin, että uskon vahvasti, että tämä on meille suuri tilaisuus, koska silloin kun on tiukka budjetti, niin silloin aina väistämättä keskitytään budjetin lisäarvoon, tuloksiin, kerrannaisvaikutuksiin, joka ikisen euron kohdalla, joka kulutetaan Euroopan unionin tasolla. Ja koska minä olen tästä aihealueesta vastuussa, niin olen kovin kiinnostunut mobilisoimaan sellaisen yhteisen näkemyksen täällä parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa, mutta ennen kaikkea jäsenvaltioissa keskittyisivät tuloksiin. Ja tästä pitäisi tulla voimatekijä kasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi ja sen, sellaisen osuuden aika, suhteiden aikaansaamiseksi Euroopassa, jotka antavat yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Tiedämme, että työttömyys on hyvin vaikea ongelma monessa jäsenvaltiossa. Kaksi kolmasosaa jäsenvaltioissa valtioistamme ovat siinä tilanteessa, että köyhyys on lisääntynyt ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen, ja täällä Euroopassa meidän täytyy nähdä velvoitteeksemme taistella budjettimme avulla kriisin sosiaalisia vaikutuksia vastaan. Ja tämä ei nyt tule mitenkään tällain, tällä tavalla hatusta vetäen runoilemalla, koska me olemme selkeästi luoneet kasvumahdollisuuksia aivan konkreettisella tasolla on olemassa uskottava, selkeä tutkimus siitä, joka osoittaa, että Latviassa EUn kohesiorahastot ovat saaneet aikaiseksi 2,1 prosentin lisäkasvun, Liettuan kohdalla sama luku on 1,8 prosenttia ja Puolassa 1,7 prosenttia. Tämä on hyödyntänyt eh, heidän talouksiaan, mutta tietenkin se hyödyttää myös koko Eurooppaa, koska kaikki olemme yhteydessä toisimme. Ja sitten Junckerin paketista. Todettakoon, että siinä tärkeää on, että Euroopan budjetin perustaa käytetään siten, että siitä syntyy tällainen kerrannaisvaikutus, joka herättelee talousjärjestelmässämme olevaa nukkuvaa rahaa. Se vetää sitä strategisiin projekteihin. Toivottavasti 75 miljardia tästä ohjautuu PK-yrityksille. Ja on arviointi, arvioitu, että tämä suunnitelma täytäntöön pantuna täysimääräisesti saisi aikaan 2,1 miljoonan lisää työpaikan luomisen Euroopassa. Tärkeää ei ole se, että kuinka paljon rahaa kulutetaan, vaan että mitä sillä saadaan aikaiseksi Euroopan kansalaisille. Ja tietenkin se lisää meidän vastuutamme sen suhteen, että me käyttäisimme rahaa vastuullisesti. Ja täytyy sanoa, että tämä on todella tämänhetkisen komission vahva sitoumus. Aivan spesifisti ilmaistuna olemme perustamassa tällaisen hallitusten välisen työryhmän, joka tarkkailee aikaansaatuja tuloksia. Ja myös omassa työssämme vedämme yhteen komission ja jäsenvaltiot käsittelemään tuloksia ja vastuuvelvollisuutta. Ja sitten vielä lopuksi muutama sana tästä keski- pitkän taikka puolivälin äh, budjetin arvioinnista ja tulevasta budjettikehyksestä. No siis ensimmäistä aiheesta. Silloin kun oli runsauden ajat, niin tämä puoliväliarviointi ei ollut niin tärkeä juttu, mutta nyt se on. Ja parlamentti asetti ehdoksi, että tämä on otettava todella vakavasti komissiossa ja voin todeta, että se ollaan nyt tekemässä. Ja tässä arvioinnissa katsotaan, että miten prioriteetit ovat muuttuneet ja mitä teemme niiden suhteen. Runsauden aikoina ei ole minkäänlaisia negatiivisia prioriteetteja, koska jos jotakin voi, haluaa tehdä, niin kyllähän rahaa löytyy. Mutta nyt on oltava paljon varovaisempi sen suhteen, kun asetellaan prioriteetteja. Ja uudella komissiolla on kymmenen prioriteettia ja me linjaamme budjettimme niiden mukaisesti. Ja prioriteetit on myöskin mukautettava sen mukaisesti, kun muutoksia tapahtuu. Eikä tässä odotella seitsemää vuotta, että seuraava monivuotinen rahoituskehys saataisiin aikaiseksi. Mutta tässä tarkastelussa haluamme hahmotella myöskin niitä perustavanlaatuisia filosofisia kysymyksiä, jotka toivon mukaan tulevat esiin täällä keskustelussa myös. Ensimmäinen niistä on peräisin Montin ryhmästä, itse kuulun tuohon ryhmään myös, ja siellä tehdään tärkeää työtä. Eli mikä on Euroopan unionin budjetin ö, alkulähde, mistä tulee, mistä se raha sinne tulee, ja minkälaiset valuutta... Ö, ongelmat liittyvät siihen ja kuinka nämä, nämä puutteet voitaisiin eliminoida. Ja tässä tunnustetaan täysin, että kyseessä on suuri vuori kiivettäväksi, koska kaikki vaatii yksimielisyyttä. Kaikki 28 valtiota on saatava mukaan ja myös parlamentti, Euroopan parlamentti. Mutta uudistus on saatava aikaiseksi. Ja tästä pääsenkin viimeiseen kohtaani, eli seuraava monivuotinen rahoituskehys. Uskon, että Tämä on meille hyvin merkittävä mahdollisuus määrittää selkeästi Euroopan tason budjetin lisäarvo ja sen parametrit, jotta saataisiin aikaiseksi yhteiset isot tavoitteet, energiaunioni, digitaaliset markkinat. Nämä ovat isoja asioita, joita seuraavalla kaudella äh, käsitellään ja kuinka pitkä tämän kauden pitäisi olla, onko seitsemän, ku, seitsemän vuotta sopiva aika tai paras aika tälle kehykselle ja niin edespäin. Mutta ennen kaikkea tärkeää on käyttää tätä monivuotisrahoituskehystä lisää yhtenäisyyden aikaansaamiseksi ja yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi siitä, mistä EU:ssa on kysymys, koska budjettihan vain tukee meidän yhteisiä tavoitteitamme. Se ei ole itse tavoite, vaan se on työkalu tavoitteiden aikaansaamiseksi. Ja siinä toivon, että te parlamentaarikot ja kansallisen parlamentin, kansallisten parlamenttien jäsenet lähtisitte vahvasti panoksellanne mukaan. Meiltä komission puolelta ollaan valmiita tekemään työtä, työtä ja työtä. Me näemme velvoitteeksemme palvella tämän yhteiden, yhteisen tavoitteemme aikaansaamiseksi. Ja itse vakuutan, että olen tässä täysin rinnoin mukana. Kiitoksia. Meillä on parlamenteissa toimi elimiä, jotka pitävät läheisiä yhteyksiä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, Euroopan valiokunnat. Nyt puheenvuoron saa Andrzej Garazewski, joka on Euroopan asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja Puolan parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhuisin Puolaa. Se on varmaan parempi kaikille ja helpompaa minulle. Ennen kuin sanon muutaman sanan tästä maksukriisistä, niin halusin aloittaa luottamuskriisistä. Ongelma siinä, että kansalaiset luottavat vähän EU-hun, on ongelma, joka on kestänyt pitkään. Sen seuraus on se, että kansalaiset suuntautuvat populistien suuntaan ja sen vaikutukset voidaan nähdä ei pelkästään Euroopan parlamentissa, vaan joissakin myös jäsenvaltioiden parlamenteissa. Luottamus syntyy yleensä siitä, että sitoumuksista pidetään kiinni. Jos sitoumuksista ei pidetä kiinni, luottamus vähenee. nyt. Ymmärrän, että kaikki puhuvat budjetista ja ihan oikein. Sehän on yksi niistä syistä, jonka vuoksi puuttuu luottamasta toimielimiä kohtaan. Mutta tietysti olemme iloisia siitä, että joulukuuhun loppuun mennessä budjetti hyväksyttiin. Sen vuoksi työ kansallisissa parlamenteissa ja hallituksissa – tai jos väliaikaisen budjetin kanssa perusteellisella tehtäisiin työtä, niin se olisi kyllä vaikeaa. Että hyvä, että neuvosto ja komissio ja parlamentti pääsivät ajoissa yhteisymmärrykseen. Tietysti, kuten edelliset puhujat ovat jo sanoneet, niin maksu, maksu ylittävä kriisi ei ole mitään uutta. 2011 vuodesta lähtien tilanne on kasvanut Valitettavasti tämä maksukriisi koskee myös kohesiopolitiikkaa, juuri sitä politiikkaa, jonka tavoitteena on erojen tasoittaminen jäsenvaltioiden kehitystasoissa ja niiden kansalaisten hyvinvoinnissa. Kohesiopolitiikka epäilemättä on yksi tehokkaimmista politiikkalohkoista EU-ssa. Ja sen tulokset ovat näkyviä se voi, siitä voi vakuuttautua muun muassa havainnoimalla, että mitä muutoksia on tapahtunut viime vuosina muun muassa Puolassa. Tietysti Puolassa maksujen ongelma, myöhässä olevat maksut vaikuttaa suoraan hankkeiden toteuttamiseen. Puolan hallitus on yrittänyt vähentää paineita kohesiorahastoissa ja rakennerahastoissa 2007-2014. 60 miljardia euroa yhteensä. Nykyinen ohjelma, joka koskee vuosia 2014-2020, harjoitetaan samanlaista käytäntöä, mutta täytyy ottaa huomioon, että nyt maksujen summa on kaksinkertaisesti vähemmän tietysti. Hallitus tietysti puuttuu rahaa, jotta voitaisiin matka, maksaa hankkeiden loppuun saattamisesta kotimaan budjetista, mikä sitten vaatii budjetinhallitsijoilta enemmän joustavuutta. Tietysti maksuongelma koskee myös suhteita jäsenvaiden hallitusten ja komission välillä, mutta kuitenkin vallitsee vakaumus, että Euroopan unioni komissio estää maksut loppukäyttäjille, vaikka ne täyttävät kaikki se ehdot. Tietysti EUn kassan tila riippuu myös jäsenvaltioiden jäsenmaksujen maksamisesta. Komissio on ehdottanut vuodelle 2014 lisäbudjetteja ja Puola on tukenut suurinta osaa komission ehdotuksista, erityisesti miten silloin kun ne liittyvät kohesiopolitiikkaan. Neuvotteluiden ja lisäbudjettien jälkeen komission vuoditehdotus hyväksyttiin. Suurin ongelma nettomaksajille oli tietysti lisämaksut Euroopan budjettien näiden oikaisujen vuoksi viime vuosilta. Suurin ero realistisen taloustilanteen ja maksujen välillä koski iso koska oikaisumaksut olivat suurempia, niin useat nettomaksut sitten joutuivat ongelmiin. Vuosi 2015 on suuri merkityksellinen Euroopan taloudellisen tasapainon kannalta. Tästähän komissio ja siihen puhui. Ohjelmien sulkeminen 2007-2014 kaudelta liittyy myös siihen, että maksut lisääntyvät. Ja aloitetut ohjelmat uudelle kaudelle 2014-2020 aiheuttavat, että sitoumukset kasvavat myös. Ja ero tässä voi jälleen alkaa kasvaa. Siihen voi liittyä myös ongelma, joka liittyy Ukrainan sotatoimiin. Kreikan tilanne tietysti vaatii enemmän huomiota. Ukrainan tilanne ei ole ennakoitavissa. Emme tiedä, miten komission täytyy reagoida siihen, että mahdollisesti vienti- tai talouspakotteet laajentuvat Venäjää kohtaan. Seimin mielestä ei voida tehdä johtopäätöstä, että lähitulevaisuudessa saataisiin tilanne hallittaa, vaikka komission jäsen sanoi, että komissio siihen pyrkii kovasti. Kuuma teema on Kreikan velat ja niiden maksan, takaisin maksaminen ja siihen liittyvät sitoumukset. Tietysti velat täytyy maksaa ja sitoumuksista täytyy pitää kiinni. Haluaisin, että se koskisi kaikkia jäsenvaltioita EU:ssa. Yhteinen komission ja neuvoston yhteinen julkilausuma maksuista ja sitoumuksista, joka on liitetty budjettiin 2015, antaa toivoa siitä, että myöskin EUn toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot pitävät kiinni aiemmin tehdyistä sitoumuksista. Kiitoksia. Kiitos, puhemies ja nyt todellisuutta kentältä todistamassa oikeastaan kaksi henkilöä. Ensin Jean-Noël Gauthier. Hän on Eurooppa-asiain valiokunnan puheenjohtaja. Ranskan Pays de alueen, alueen neuvostossa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan alkuun kiittää herra Ahtyitä esittämästään kutsusta ja mahdollisuudesta tuoda esille niitä seurauksia, joita maksuviivästyksillä Euroopan rahastoista on. Haluaisin tehdä pienen täsmennyksen. Minä edustan oikeastaan en niinkään alueen nimissä tilannetta, vaan Euroopan näkökulmasta sitä tilannetta, joka meillä alueella vallitsee. Silloin kun me toteutamme Eurooppa-hankkeita paikan päällä ruohonjuuritasolla, haluamme edistää Euroopan rakentamista eri alueilla ja meidän tehtävämme on sitten puolustaa näitä hankkeita ja kohdata kansalaiset. Tämä on valtava haaste, sellainen haaste, joka täytyy ottaa vastaan kollektiivisesti. Feitellä Loirein alue, Loirejoen laakso on alue, joka hallinnoi näitä ohjelmia kaudella 2014-2020. Sillä on merkittävä rooli, kun toteutamme e, ohjelmia alueellamme. Ne onnistumisen esimerkit, joita meillä on rakennerahastoista, niitähän kyllä riittää. Mutta on kuitenkin pakko todeta, että edelleenkin meillä on huomattavia vaikeuksia. Vaikeudet vain kasaantuvat. Unionilla on huoma, huono imago kansalaisten keskuudessa. Tästä puheenjohtajammekin jo esitti kommentteja. Ja kaikille parlamentaarikoille voin tästä kyllä todistaa. Palaisin vielä kauteen 2007-2013 faktojen pohjalta, jotta tilanne todella tulee selväksi. 2013 2011 Alueellamme oli tietynlainen hallintorakenne, jonka puoleen käännyttiin, jotta tehtäisiin ennusteita maksumäärärahoista ja maksatuksesta. Vuonna 2012 me koimme jo maksuviivästyksiä silloin, kun aluekehitysrahaston laskuja korvattiin. Esimerkiksi vuoden lopussa 2012 alussa 2013 maksuviivästyksiä oli noin 144 päivän ajan. Näitä voidaan pitää varsin merkittävinä viivästyksiä, viivästyksinä. Ja hyvin teknisiä asioita tässä tietenkin käsitellään, mutta komissio ei sitten vuodelta 2006 tiettyjä artikloja noudattanut. Niissä määritellään ne säännöt, joiden mukaan komission pitää maksut toteuttaa kahden kuukauden määräajassa. Ja tuona ajanjaksona oli myös täydellinen maksukatkos valvonnan seurauksena. 2012 näitä valvontoja toteutettiin koko Ranskassa. Ei liene tarpeen todeta, että nämä viivästykset ja nämä keskeytykset johtivat sitten ketjureaktioon. Syntyi ongelmia oli tehtävää raakoja priorisointeja maksujen suhteen – ja sitten edunsaajat kärsivät huomattavista viivästyksistä kuitenkin. Äh, perustelut piti kaikista toiminnoista totta kai esittää, eikä imago, mikä unionilla tässä on missään muotoa ollut myönteinen kansalaisten keskuudessa. Peidola Luohin alue tuona kautena oli vain ikään kuin välittäjän roolissa ja sai osansa kokonaismaksuista alueen osana. Mutta tuona ajanjaksona Pays oli päättänyt kuitenkin jatkaa toimintaansa, vaikka näitä viivästyksiä oli. Emme halunneet aiheuttaa ongelmia täytäntöönpanon vaiheessa. Hyvin kovasti haluaisin tätä korostaa, koska tuona kautena aina vuoteen 13 saakka, ja kun otamme huomioon uuden kauden ja rahoitustilanteen Ranskan alueelle, niin Ranskan alueet eivät voi sallia sitä, että joudumme taas luottamaan näihin äh, esimaksuihin, jotka kenties viivästyvät, ja, ja näihin korvaukseen, jotka kenties äh, jumiutuvat. Meillä on tietty äh, aikataulutus tuen myöntämisen suhteen. Tämä järjestelmä on hyvin monimutkainen me koemme tämän ihan päivittäisessä elämässämme. Tähän puheenjohtaja Ähtyikin viittasi. Puhumattakaan siitä toistuvuudesta ja siitä moninaisuudesta, joka vallitsee valvonnan alalla. Meillä on Euroopan tason kansallista valvontaa, nämä välttämättä eivät ole sidoksissa toisensa. Meillä on yhteisrahoitettuja hankkeita. Ja kaikki tämä johtaa siihen, että joudun yhteistä kapasiteettiamme epäilemään, pystymmekö me pitämään kiinni järkevistä maksatusaikatauluista. Kun ajatellaan tukihakemusten käsittelyä, tämähän on hyvin tiukkaan säännelty prosessi eh, kaikilla tasoilla, kaikissa vaiheissa. Minä en tietenkään kyseenalaista sitä, kuinka tärkeää Euroopan tukien valvonta on, vaan haluaisin vain tuoda esille sen äärimmäisen tilanteen, joka meillä vallitsee, kun ajatellaan Euroopan unionin maksuja ja toisaalta sitä, missä asemassa edunsaaja on. Kenties jonkinlainen ratkaisun siemen voisi löytyä ennakkomaksujärjestelmästä. Me hallinnoijana voisimme tästä hyötyä, kun otamme huomioon ennakkorahoituksen tason jota komissiossa noudatetaan. Tällainen ennakkomaksujärjestelmä toki olisi riskaabeli, kun otamme huomioon riskijakoa. Tämä näkyy myös Euroopan unionin budjetissa. Ilman tällaista ennakkomaksujärjestelmää ja toisaalta tukemista edunsaajien näkökulmasta pelkään, että Eurooppa, Euroopan tason tuen merkitys kuihtuu. Sillä ei ole enää tällaista tukevaa roolia, eh, helpottajan roolia, kasvun aikaansaajan roolia. Jos nyt pienissä hankkeissa, jossa ei pystytä kantamaan valtavaa riskiä monen vuoden ajan ja ollaan täysin riippuvaisia Euroopan tason tuista, niin kyse on näistä valtavista investoinneista alueellisesti. Sitä kauttahan me saamme nimenomaan kasvua Eurooppaan. No, nostaisin esille kaksi konkreettista esimerkkiä, joita olemme alueellamme suoraan hoitaneet. Teknokampus-hanke, tutkimus- ja innovaatiokeskus, komposiittimateriaalien parissa siellä tehdään työtä ja Tämä hanke toteutettiin Pays de Loiren aluehallinnossa 41 miljardia euroa, 14,3 miljoonaa eh, euroa EAKRstä. Tämä hanke oli siis vuonna 2007 ja viimeisin maksu on tehty vuonna 2014, eli yli seitsemän vuotta sen jälkeen, kun hanke saatiin päätökseen. No sitten sitten Nantes-Chateaubriand raideyhteyden avaaminen 2011. Tällä hetkellä vasta 60 prosenttia maksatuksista on toteutunut, vaikkakin eh, raideyhteys on ollut käytössä jo vuoden ajan. Nämä esimerkit osoittavat, että menettely rahoituksessa on hyvin monimutkainen ja pitkällinen hidas, ja tämä on hidastanut myös alueiden päätöksentekoa silloin, kun kyse on Euroopan tason rahoituksesta. Ja sitten perustelut silloin, kun kuluja täytyy ikään kuin oikeuttaa, vaaditaan huomattavasti tositteita. Tämä on kovin äh, raskas soutuinen järjestelmä, ja meidän täytyy sitten tietenkin analysoida kaikki toimitetut tositteet. Sanon vain, että kaikki Tämä johtaa siihen, että meillä on hyvin raskas äh, rahoitustaakka niskassamme. Ranskassa julkiset äh, hankkeet ja niiden rahoitus tapahtuu nimenomaan aluetasolla suurimmaksi osaksi. Kun ajatellaan valvontaa, keskeytyksiä ja viivästyksiä, kaikki tämä johtaa sekä äh, valtion tason että alatason velkaantumiseen alijäämään. Jäsenvaltiot tällä hetkellä joutuvat kunnioittamaan makrotalouden ehdollisuutta, sitä, mitä Euroopan unioni vaatii jäsenvaltioltaan, ja aivan erityisesti sitä hyvin tiukkaa julkistalouden alijäämän hallintaa. No sitten palaisin vielä jäsenvaltioiden ja ja unionin välisiin suhteisiin, haluaisin korostaa yhtä seikkaa. Minä toimin kentällä, minä puolustan kentällä Euroopan unionia. Kansalaiset tällä hetkellä eivät tee eroa äh, sen suhteen, missä viime kädessä vastuu on kenelle pallo heitetään. Eurooppa nähdään kokonaisuutena. Eurooppa on kokonaisuus ja minusta on tarpeen yhdessä ratkaista nämä ongelmat, jotka liittyvät Euroopan rakennerahastojen ja muiden rahastojen maksuihin. Puheenjohtaja Ahtyi nosti esille tämän hyvin tärkeän aiheen. Täytyy muistaa, että Peidellä Luohen alue on valmis tekemään konkreettisten ehdotusten pohjalta yhteistyötä ja tuomaan omat kokemuksensa kentältä yhteiseen käyttöön. Ja toivon, että me yhdessä löydämme keinot päästä eteenpäin niin, että Eurooppaa viedään myös eteenpäin alueilla ja voidaan huomioida myös kansalaisten huolenaiheet. Kiitoksia herra Gauthier näistä täsmällisistä kertomuksista, joita kuvailit ja minkälaisia haittoja paikallisesti aiheutuu maksuviivästyksistä. Sitten seuraava todistus. Santos eh, Jorna hän on Arroyo de la Luzin kunnanjohtaja Estremadurasta Espanjasta. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Haluaisin aluksi vilpittömästi kiittää budjettivaliokunnan puheenjohtajaa kutsusta tähän tilaisuuteen. Jotta voin kertoa teille pormestarin näkökulmasta, Espanjasta Arroyo de la Luzin näkökulmasta, sitä miten käytämme rakennerahastoja. On hyvä tilaisuus. Siis kerron teille aikaisemmista kokemuksista ja nykypäivästä ja mahdollisista muutoksista, joita saatettaisiin tarvita, jotta näitä varoja voitaisiin paremmin hallinnoida ja käyttää. Haluan onnitella teitä, koska on erittäin hyvä ajatus, että katsomme näitä välineitä ja sitä, miten tämä vaikuttaa kansalaisimme. Katsomme sitä, miten, mikä kuntien rooli on. Kunnathan ovat usein kaikkein lähimpänä kansalaisia. Haluaisin ensin esitellä teille hieman aluetta, jolta olen kotoisin. Olen ollut 12 vuotta Rojosella Luth kylän pormestari. Siellä on noin 6400 asukasta ja se on Extremaduran alueella, tavoite ykkösalueella. Tämä on yksi, siis 1400 asukasta on kylässämme ja tämä on yksi suurimmista kylistä, jotka ovat mukana tässä tavoite yksi alueella. Ja kun puhun omasta kylästäni, niin tämä heijastaa usein monia muitakin kyliä Espanjassa ja EU:ssa. Viime vuonna, vuonna 2014, teimme uuden ennätyksen, joka ainakin minusta on tärkeä. 53 uutta vauvaa syntyi kylässämme ja näin ei ollut käynyt todella pitkään aikaan. Tämä on hyvä toivon merkki, kun katsomme tulevaisuuteen. Nyt lähdemme tulla taistelemaan tasa-arvon puolesta kylässä. Mutta kriisi on vaikuttanut kylämme. Vuodesta 2007-2014 työttömien määrä on kasvanut tai kaksinkertaistunut. Ja me olemme aikaisemmin maanviljelijöiden kylä, mutta nyt Viime aikoina olemme lähinnä keskittyneet rakennusalaan, joka on Espanjassa kuitenkin joutunut suureen kriisiin. Ja tämä on johtanut korkean työttömyyteen ja se on nyt meidän kaikkein tärkein painopistealueemme ja tämä näkyy myös monissa muissa kaupungeissamme Espanjassa ja EU:ssa. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että ihmiset voivat elää arvokasta elämää, tarjota heille mahdollisuuksia ja EU on tässä autettava. Arroyo de la Luz on saanut myönteisellä tavalla varoja EU-ta ja yhdessä kunnanhallituksen avulla olemme muuttaneet nyt toimiamme, lähestymistapaa. Me olemme kouluttaneet yli 500 työntekijää uusiin ammatteihin ja EUn avulla ja kunnan varoilla olemme lähteneet myös vihreän kasvun tielle ja luomuviljelyyn. Esimerkiksi on annettu maita, jota oli hylätty ilmaiseksi nuorille, jotta he ovat päässeet niitä työstämään. He on syntynyt tällaisia ensimmäisiä nuorten osuuskuntia EUn ja kunnan avulla myös viimeisen 12 Vuoden aikana olemme avanneet uusia infrastruktuureja, kuten päivähoitoa, vanhan tämän Tämänkaltaiset toimet ovat olleet hyvin tärkeitä meille, niin sitä kautta on saatu myös paljon työpaikkoja. Kulttuurista ja urheilusta on nyt tullut oikeus kaikille. Se ei ole enää mitään luksusta, nyt meillä on esimerkiksi elokuvateatteri, jossa voi käydä sunnuntaisen katsomassa elokuvia 10 eurolla. Ja kesku, keskustamme kylässä on äh, todella elävöitynyt muun muassa EUn tarjoaman tuen kautta. Meillä on myös äh, nais lentopallojoukkue hyvin korkealla tasolla pikkukylästämme. Se on ponnistanut. Meillä on paljon mukana naisia myös kunnan hallinnossa. että Tässäkin pyrimme tasa arvoisen tilanteeseen miesten ja naisten välillä. kansalaisten osallisuus eri toimiin on meillä hyvin tärkeää. Meillä oli vuonna 2013 noin 27 tällaista yhdistystä, nyt niitä on yli 50. Vuonna, ja myös yritysten määrä on lisääntynyt kriisin aikana jopa sadalla kylässämme. Olemme antaneet tukea yrittäjille niin, että he ovat voineet uudistaa ja modernisoida yrityksiään. Olemme saaneet lisää yrity, yrittäjiä ja uusia infrastruktuureja käyttöön. Ja meidän täytyy todella saada työttömät mukaan, osallistaa heitä. Ja pyrimme saamaan todella kansalaiset mukaan ja pelastamaan heidät. Emme halua, että kukaan joutuu olemaan ilman opiskelupaikkaa, sähköä, ruokaa, vettä tai asuntoa. Meille on selvää, mihin päin haluamme. Haluamme lisätä julkisia palveluita, kuitenkin ilman, että kuntamme velkaantuu. Eikä meillä velkaa myöskään ole. Maksamme 30 päivässä velkojille maksumme. Tällainen pieni kylä, konvergenssitavoite 1 alueella on tehnyt paljon ja siksi me myös voimme vaatia EUlta ja muilta tahoilta ponnistuksia siinä, että saamme apua myös jatkossa. Meillä on ollut toimissamme myös esteitä, emme niitä oikein ymmärrä ja haluaisin niitä nyt esitellä. Haluaisin kysyä teiltä, miten työttömien koulutuksessa EUn varat tulevat kuukausia myöhässä. Monet kunnat eivät pysty maksamaan esimerkiksi opettajien palkkoja. Marraskuussa ja joulukuussa vuonna 2014 Extremaduran hallinnon aloilla – alalla annettiin apua 25, alle 25-vuotiaille nuorille. nyt haluan kysyä, miten voimme saada e, aikaan vihreää työllisyyttä, jos EUn varat tulevat vuodenkin myöhässä, kun hanke on jo saatettu päätökseen. Tämä saattaa johtaa suuren velkaantumiseen. Ja nyt haluan täällä kysyä teiltä myös sitä, miten komission rahoittama hanke – terveyden alalla, jolla halutaan parantaa lasten ja perheiden terveyttä. Tässä oli mukana oma kyläni, samoin Italian, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Norjan ja muiden maiden kyliä, niin puolitoista vuotta ohjelman loppuun saattamisen jälkeen ei vieläkään ole viimeistä maksuerää maksettu. Ja haluaisin myös kysyä teiltä sitä, miten on mahdollista, että hanke, jota Euroopan kauppakamari muun muassa koordinoi, jolla halutaan lisätä yrittäjyyttä nuorten keskuudessa, niin tällaisessa hankkeessa kunnan pitää maksaa alussa lähes koko summa, joka tähän perustamiseen tarvitaan ja odottaa yli vuosi jotta saa sitten tukea EUn kautta. Tämä sama toistuu monissa muissakin kylissä. Haluan myös kysyä teiltä, miten Extremaduran alueella on niin merkittäviä viivästyksiä EUn rahoituksessa esimerkiksi tekstiilialalla on monia hankkeita, jotka polkevat paikallaan sen takia, että maksut tulevat myöhässä. Ja tämäkin tilanne näkyy monissa muissakin kylissä ja muilla EUn alueilla. Me teemme todella voimakkaasti töitä, jotta pääsisimme eteenpäin, jotta ihmisemme voisivat elää arvokasta elämää, heillä olisi töitä ja koulutusta. Tässä mielessä EUn varat, joilla rahoitetaan kestävää kehitystä, ovat välttämättömiä tällaisella alueella kuin Extremadura on. Kuitenkaan varat eivät aina päädy loppukäyttäjille ainakaan parhaassa mahdollisessa olosuhteessa. Tämä johtuu eri syistä. Ensinnäkin kansallinen viranomainen usein lähettää alueviranomaisille hyvin myöhässä likvidit varat, joita on saatu. Ja toiseksi usein paikallistahot sitten lähettävät loppukäyttäjille myöhään tai hyvin, hyvin myöhään nämä varat, koska niillä on omia likviditeettiongelmia. Kunnat joutuvat ongelmiin jos on aloitettu hanke, jossa on yhteisrahoitusta EUn kanssa, mutta varoja ei kuitenkaan saada ajoissa. Ei ole materiaalisia oikeuksia toteuttaa hankkeita, ja tämä usein johtaa sitten eri tahojen velkaantumiseen. Usein vaaditaan täysimääräistä rahoitusta kunnalta hankkeisiin, joille olisi tarkoitus saada EUn tukea. Ja tämä on johtanut siihen, että liian monet kylät eivät halua lähteä mukaan tällaisiin EUn yhteisrahoittamiin hankkeisiin, koska kunnan talous ei ole kyllin hyvällä tolalla. Ja usein on toimittu niin, että ei ole käytetty oikeita kriteereitä hankkeiden rahoittamiseen, vaan poliittisia kriteerejä. Ja tässä monet muut edut ajavat hankkeiden ohi. Tarvitaan avoimuutta ja tietoa siitä, mihin EU-varoja käytetään tai mihin niitä voidaan saada. Ja niin kauan kuin tilanne ei ole avoin, ei voida arvioida kunnolla, miten kunnat käyttävät EUn varoja. On selvää, että eroja on todella paljon. Kunnilla, kuten minun kunnallani, on siis tiettyjä rahoitukseen liittyviä ongelmia ja haluaisin esittää muutamia suosituksia uusia operatiivisia ohjelmia silmällä pitäen. On aivan välttämätöntä, että saadaan eurooppalaista lainsäädäntöä, jolla määritellään maksuviivästykset. On valvottava oikealla tavalla varojen käyttöä ja on katsottava, että EU-sta tuleva rahoitus ei tule liian myöhään. Tarvitaan myös järjestelmiä, jotka ovat sellaisia, että kuntien ei tulisi maksaa suurinta osaa tai koko maksua yhteisrahoitetuissa hankkeissa alusta lähtien. Ja kolmanneksi maksu määräaikoja EUn hakessa on todella leikattava merkittävästi. Eikä kuntatasolla tai aluetasolla saada myöskään hankaloittaa maksuja ja niiden toteuttamista. on käytettävä selviä objektiivisia maksukriteereitä ja niitä on noudatettava. Ja viidenneksi on otettava käyttöön avoimuusmekanismeja ja yhteiskunnallisen osallistumisen mekanismeja. Ja on katsottava, kuinka tärkeitä hankkeet ovat alueilla ja on vertailtava tilannetta eri kuntien välillä. On katsottava, miten EUn rahastojen varat maksetaan ja mahdollinen kansallinen, alueellinen tai kunnallinen yhteisrahoitusosuus. Eri hankkeiden rahoitusta on myös säännöllisesti arvioitava ja on katsottava, mikä on ollut todellinen maksatusviivästys. Ja eri tahojen on kannettava vastuunsa, jos ongelmia tulee sekä Euroopan tasolla, kansallisella tasolla että kunnan tasolla. Jos on EUn varsoja, jotka tulevat kuntaan liiderohjelman tai muiden ohjelmien käyttää, jotka maksetaan sitten järkevässä ajassa, esimerkiksi kuukaudessa, voidaan voidaan välttyä sitten suuremmilta ongelmilta. No val- Olkaa hyvä, tehkää yhteenveto. Porque algo falla. Jos kunta ei pysty maksamaan hankkeessa työntekijöiden maksuja, kun EU on mukana, silloin joku on pielessä. Joku, jokin, jokin on pielessä, jos yli puolitoista vuotta joudutaan odottamaan, että eu varat saadaan. Tai jos kunta ei pysty lähtemään toteuttamaan hanketta, koska sen pitäisi maksaa alussa kaikki maksut itse. Arroyo de Luzissa Extremadurassa tarvitaan eurooppalaista rahoitusta, jotta kansalaiset voivat elää hyvää elämää, jotta he voivat toteuttaa oikeuksiaan. Tämä rahoitus ei koskaan saa tulla myöhässä. Nyt tarvitaan päätöksiä ja toimenpiteitä koska ne vaikuttavat miljooniin ihmisiin eri kylissä Euroopassa. Ja pyydän teiltä, että ihmiset todella ajattelisivat tätä asiaa. Jos minun kyläni ihmiset voivat elää ihmisarvoista elämää, silloin koko Euroopassa voi olla näin. No niin, maltan kielen tulkkaus jatkuu kokouksemme loppuun saakka. Komission jäsenen täytyy lähteä hieman aikaisemmin pois. 15 vaille. Tämä ei tietenkään voi johtaa siihen, että komissio sitten kieltäytyy maksuista, eihän se siihen tietenkään liity. Mutta me olemme kuulleet nyt kolme ikään kuin todistajan lausuntoa kentältä ja ne nostavat esille sen tarpeen, että hallitusten täytyy selventää oma kantansa. Tämä epäselvyys ei voi enää jatkua. Nyt puheenvuoron saa ensimmäisenä edustaja Kreisle. Hän on talousarvojen valvontavaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Puheaika maksimissaan kaksi minuuttia. Puheenjohtaja, komission jäsen. Se, mitä kaupunginjohtaja sanoi, oli mielenkiintoista ja budjettin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sanonut, että se on joka päästä leipää meille. Olen myös 2013 komission budjetin esittelijänä, niin sitä esittelisin muutaman luvun. Meitä huolettavat huonosti toimivat valvontajärjestelmät jäsenvaltiossa, ja sen vuoksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tästäkin huolehdittaisiin. Sillä on kuitenkin rahoitusvaikutuksia. Maatalousalalla markkinointitoimenpiteet on noin 200 miljoonaa euroa vaarassa, että ei voida taata niitä maksuja, joita tehdään jäsenvaltioissa. 150 miljoonaa Espanjassa, Ranskassa 200 miljoonaa, Iso-Britanniasta 18, Kreikka 117, suorat maksut. Maatalouden kehittämisessä on vaarassa myöskin varoja. 31 maksukohdassa sitten on, ja näin se jatkuu sitten äh, rakennerahastoissa 450 miljoonaa euroa vaarassa. Ilmeisesti on raportoitu väärin jäsenvaltiossa äh, maatalousalalla. Täällä on maksuvirasto jäsenvaltiossa, jotka ilmoittavat virheasteesta 0,67 prosenttia. Komissio sitten korjaa sen 5,6. Eli tällainen ero siinä on. Siinähän on suuria muutoksia, eikä niitä voida sellaisena hyväksyä. Sen vuoksi nyt kiperä pyyntöni, että hallinto- ja valvontajärjestelmästä pidetään huolla. Ja sitten myöskin nämä rahoitusjärjestelyvälineet. Siellä maaseudun kehittämisessä EU:ssa on 443 miljoonaa euroa maksettu pankille Romania, Bulgaria, Kreikka, Italia, Liettua 543 miljoonaa, ei yhtään euroa sitten ole päätynyt loppukäyttäjälle tai loppuedunsaajalle. Ihan lyhyesti mietinnöstä näitä lukuja, koska uskon, että tämä vaatii myös huomioon kiinnittämistä. Se, mitä kaupunginjohtaja täällä esitti, niin sinne tuli tämä hyvin esille. Eli nyt kipeä pyyntöni, että huolehtikaa valvontajärjestelmistä ja jäsenvaltiosta, koska se voi tulla suuria ongelmia. Kiitos. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Valvontaa tarvitaan, mutta ei pidä järjestelmiä kuitenkaan tehdä liian monimutkaiseksi. Nyt tehokkaasti eteenpäin. Äh, herra Brackman, olkaa hyvä. Äh, puheenjohtaja, uskon, että uskottavuus, mutta ei pelkästään se on vaarassa, jos maksuja ei makseta. Eli tulee esille kysymys, että jos ajatellaan näitä monia hankkeita, joita tuetaan eri paikoista, oli sitten sosiaalirahasto, maatalousrahasto. Ja sitten tietysti Ja tässä tulee kyllä kysymys esille, että Eikö EUn itse pitäisi hahmotella ohjelmansa niin, että ne olisivat suurempia? Ja sitten mistä aamulla ollaan keskusteltu täysistunnossa, niin että ne voisivat olla huomattava panos infrastruktuurin parantamiseen, humanitaarisen tilanteen parantamiseen. Ihan lyhyenä huomiona vain, kun täällä aiemmin puhuttiin siitä, että määrärahat maatalousrahastosta pitäisi olla käytössä ja kun edellytyksenä on, että täytyy olla budjetista rahoitettu täysin, että ne saavat EU-lisärahoituksen. Se pitäisi siis avata kansallisille parlamentille vapaita rahoitusmahdollisuuksia. Ja kolmas kohta on juuri rakenneuudistus. Keskitetään varoja mieluummin ja käytetään siellä, jos, jo, jossa voidaan saavuttaa näitä tavoitteita, niin se parantaisi uskottavuutta EUn piirissä selkeästi ja samaan aikaan vähentää kysymysmerkkejä, jotka liittyvät luottamuksen puutteeseen ja avoin alvin laskuihin. Merci. La parole est Kiitos. Edustaja de Montgolfier, olkaa hyvä. Voyons, je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää puheenjohtaja siitä, että tämä aihe on nostettu esityslistalle. Tämä on huolestuttava. Ensinnäkin määrien näkökulmasta ja toisaalta niiden ongelmien näkökulmasta, joita paikallisilla alueellisilla toimijoilla on silloin, kun ne haluavat varmistaa maksujen välittäjän roolinsa toteuttamisen. Ensinnäkin kiista siitä, onko tällä hetkellä kiistoja tai viivästyksiä ja niistä aiheutuvia korkoja vai puhutaanko nyt vain klassisista viivästyksistä, jotka eivät sitten aiheuta maksukiistoja korkojen suhteen? Ja sitten, missä ongelmissa näitä viivästyksiä, maksuviivästyksiä on oikein, missä ohjelmissa niitä on tapahtunut? Voisi, voisimmeko saada lisätietoja näistä ohjelmista ja viivästyksistä? Mitkä ovat äh, syyt, joiden takia viivästyksiä on? Voisimme ymmärtää tilanteen paremmin. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Thank you, thank you, chair, and... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon komissaarille hänen halukkuudestaan sitouttaa meidät parlamenttien jäsenet niin Euroopan kuin kansallisella tasollakin keskustelemaan tästä tärkeästä asiasta. Haluaisin kiittää myös puheenjohtaja Artuita hyvin kaunopuheisesta esittelystä koskien näitä tämänhetkisen tilanteen faktoja. Ja se oli hyvin kattava ja oikeaan osuva esitys siitä, mitä tapahtui viime vuoden neuvotteluissa jonka tuloksena päästiin sopuun lopulta tämän vuoden EU-budjetista. No se seikka, että tänään keskustelemme maksamattomista laskuista kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa osoittaa, että me tunnustamme sen roolin ja hyödyn, mitä kansalliset parlamentit voivat tuoda tähän keskusteluun, jotta saataisiin ratkaistua tämä maksamattomien laskujen kysymys. Totuus on se, että viime vuonna olemme onnistuneet, kuten komissaari Van oikein sanoi, vakauttamaan ongelman, mutta tietenkään emme ole vielä päässeet kestävään ratkaisuun. Ja budjetti vaatimukset jotka, tai ongelmat, jotka otimme esiin viime vuoden lopussa, saattavat toteutua tänä vuonna, ensi vuonna tai minä tahansa hetkenä. Ja olemme aikaisemmin nähneet esimerkkejä siitä, että EU-ohjelmat eivät ole pystyneet rahoittamaan esimerkiksi Erasmus-ohjelmaa, on, on tosiasia. Tällaisia riskejä on olemassa. Ja meidän Euroopan parlamentin jäseninä ja kansallisten parlamenttien jäseninä tehtävänämme on sitoutua keskustelemaan kestävästä pitkäaikaisesta ratkaisusta tähän ongelmaan. Ja tämä voi perustua mielestäni vain aitoon omien varojen järjestelmään, joka on avoin. Ja sitten vielä haluaisin pyytää komissaaria kertomaan hieman ajatuksistaan siitä, että uskotteko, että pitkäaikainen ratkaisu tähän maksuvajeeseen voidaan ratkaista tämän tämänhetkisen lainsäädäntöpuitteiston sisällä. Ja toiseksi, mikä on komission käsitys siitä, mikä rooli kansallisilla parlamenteilla voisi olla tämän ongelman ratkaisussa, eli tämän maksuvajeen maksamattomien laskujen ongelmanratkaisussa ottaen huomioon, kuinka erilaisia hallituksia löytyy 28 eri jäsenvaltiosta. Kiitos. Merci. Kiitos. Nyt Anna Madraso. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoroa täällä parlamentissa, jossa ovat edustettuina kaikki eri eu maat niin mahdollisuudesta tuoda esiin Espanjan näkökulma ja sitoumus siihen, että olemme mukana EU-ssa. EUn toimissa olemme käyneet aamun aikana eri keskusteluja siitä, kuinka säästöpolitiikka sopii yhteen kasvu- ja työllisyyspolitiikan kanssa. Haluaisin korostaa sitä ponnistusta ja sitoumusta, joka Espanjalla on ollut – velkojen maksuun, julkisen vajeen vähentämiseen ja siihen, että samalla tämä finanssipoliittinen vakauttaminen yhdistetään rakenneuudistuksiin. Ja tämä on todella nyt muuttamassa Espanjan taloustilannetta. Espanja ei ole enää taantumuksessa, vaan se on aivan kärkisijoilla Euroopassa, työllisyydessä ja kasvussa näiden rakenneuudistusten ansiosta ja sen ansiosta, että on tehty finanssipoliittista vakauttamista. Haluaisin korostaa sitä, että me todella olemme sitoutuneita olemaan mukana EU-ssa, on e toimissa, mutta uskomme, että vakauttamistoimien lisäksi on uudelleen aktivoitava koko EUn talouspolitiikkaa kasvupolitiikan ja kannustinpolitiikan kautta. Siksi on hyvin tärkeää kuulla siitä visiosta, jonka kuulimme espanjalaispormestarilta. On tärkeää, että rakennerahastot edelleen auttavat merkittävällä ta- tavalla kasvun aikaansaamisessa Espanjassa ja työllisyyden parantamisessa myös. Kiitos. Merci, madame. Alors, tenu de... Kiitos. Kun otamme huomioon komission jäsenen sitoumukset, hänen täytyy lähteä 15 minuuttia vaille. Saatte tässä vaiheessa puheenvuoroja. Voitte vastata ensimmäisiin teille esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Uh, thank you and I'm really sorry. I, I have a... Kiitoksia. Olen todella pahoillani, että joudun lähtemään toisen velvoitteen takia. Minulla on naisryhmää vastaanotettavana niin ja olisi kovin epäkunnioitettavaa, jos en, epäkunnioittavaa, jos en olisi paikalla heitä varten. Ihan sivuminen sanottuna yksi tehtävistäni henkilöstöasioiden puolella on se, että varmistamme, että osallistamme naiset toimintaamme ja tämän vuoden, anteeksi, tämän kuukauden loppuun mennessä meidän joukoissamme pitäisi olla 40 prosenttia naisia. Ja tässä suhteessakin oli hyvin mielenkiintoista kuulla espanjalaisen pormestarin kommentit siitä, kuinka tärkeää on osallistaa sekä miehet että naiset jopa jalkapalloklubien toimintaan. Vai mutta sitten ihan vakavasti ottaen. Aivan ensimmäinen asia, joka tänään otettiin esille, koski sitä kaikkein tärkeintä asiaa. Ja kyseessä on se, kuinka kriittisen tärkeää on uudelleen rakentaa luottamus kansalaisiimme ja kansalaistemme suuntaan. Euroopan arvo, Euroopan luotettavuus ja tietenkin maksujen maksaminen on osa tätä kokonaisuutta luottamuksen luomista. Kyseessä ei ole pelkästään yksittäisten hankkeiden hoitaminen, vaan yhteisen Euroopan unionin hyvän edistäminen. Ja sen takia me otamme tämän kysymyksen, joka koskee siis maksuvajetta ja sen saattamista asianmukaiselle tasolle 2016 vuoteen mennessä. Me otamme tämän kysymyksen hyvin, hyvin vakavasti. No sallin, että, että otan tässä esille neljä asiaa liittyen esitettyihin kommentteihin. Ensinnäkin maksuviivästykset. Olen kuullut tässä aika dramaattisia esimerkkejä viivästyksistä ja aina kun näin käy, niin joku kärsii ne vaikutukset, ehkä joku yritys joutuu pahaan rakoon, taikka sitten joudutaan maksamaan korkoja ja raha olisi voitu käyttää parempaan tarkoitukseen. Mutta viivästykset valitettavasti ovat seurausta erinäisistä tekijöistä, naisista tekijöistä. Suurin viive komissiossa, mikä, mikä on ollut, on ollut viisi kuukautta. Ja nyt kuulen kuitenkin, että puolentoista vuoteen maksuja ei ole maksettu. No mikä syynä on tähän? Se, että meillä on hyvin pitkä tällainen tällainen maksuketju. Se menee, lähtee sieltä komissiosta, se hyväksytään siellä, sitten kansallistasolle, alueelliselle tasolle, kunnallistasolle. Ja tästä ketjusta voi sitten syntyä lisäviivästyksiä siinä matkan varrella. Meidän velvoitteemme yhteisesti otettuna on etsiä näiden prosessi, näille prosesseille yksinkertaisempia muotoja. Mutta yksi asia, joka huolestuttaa minua kovasti, on se, että aina kun ehdotetaan yksinkertaistamista, niin prosessi alkaa oikein hyvin ja sitten käydään moninaisia neuvotteluja neuvoston, parlamentin ja niin edespäin kanssa. Sitten kun kaikki on saatu sovittua, niin lopputulos saattaa olla itse asiassa monimutkaisempi. Tämä on saatava loppumaan. Ja voin sanoa, että meidän puoleltamme olemme vakuuttuneita siitä, että yksinkertaistaminen tarkoittaa sitä, että lähdetään jostakin monimutkaisemmasta liikkeelle ja sitten taas päädytään johonkin yksinkertaisempaan, eikä päinvastoin. Ja täytyy myöntää, että minä, minun taustani on suuressa organisaatiossa Maailmanpankissa, joten byrokratia ei minua kyllä yllätä yleensä, mutta täytyy sanoa, että olen kyllä yllättynyt. Olen havainnut hämmästyttäviä, hämmästyttäviä byrokraattisia kiemuroita, jotka näköjään ö, vaikuttavat hankkeiden toteutumiseen ja myöskin luottamuksemme kokonaisuutena. Mutta täytyy sanoa, että tangon tanssimiseenkin tarvitaan kaksi ja sen takia sekä meidän että kaikkien muidenkin täällä Euroopan unionissa täytyy yhdistää voimamme, jotta saisimme aikaiseksi sellaisia prosesseja, jotka saavat aikaiseksi tietyn tuloksen, mutta ei sen enempää. Ja näyttää siltä, että monesti täydelliseltä näyttävästä asiasta tuleekin este hyvän toteutumiselle. Komissiossa pyrimme äh, strukturoimaan projektit niin, että teemme ensin ne kiireellisimmät asian Eli ne on niitä must do asioita. Ja sitten on niitä good to, do, good to do asioita, jotka on hyvä tehdä, mutta ne eivät ole niitä ihan ehdottoman välttämättömiä ensimmäisiä asioita. Ja toivomme, että saamme teidän tukenne niin, että, että pääsimme siihen vaiheeseen, että asiat toimivat. No sitten ylisääntely maatasolla on selvästikin ongelma. Olen nähnyt 40 allekirjoitusta tietyn äh, hyväksymisen alla, kun siihen olisi oikeasti tarvittu vain neljä allekirjoitusta. Ja nuo 36 lisäallekirjoitusta eivät ole kyllä peräisin komissiosta, vaan tuosta monimutkaisesta ja tasoisesta maksatusjärjestelmästä. Eikö tämä joudu sitä, että on liikaa hallintoa ja jokainen haluaa sitten ikään kuin oman merkkinsä tähän prosessiin? Niin, me tiedämme oikein hyvin, että silloin kun keittiössä on liikaa kokkeja huseeraamassa, niin silloin menee kyllä ruokapilalle. Ja meidän täytyy mielestäni olla paljon kurinalaisempia, kun määrittelemme näitä asioita. Um, my second, my, my second point is, uh... Ja toinen asiakohtani koskee sitä ajatusta, että paikallisviranomaiset ja loppu, edunsaajat tuntevat nahoissaan sitten myöskin negatiiviset vaikutukset ja sen takia olen korostanut niin kovasti tätä tuloslähtöisyyttä, koska meidän täytyy lähteä johdonmukaisemmin kysymään itseltämme, että se, tai, sano, tai näkemään, että mikä on se riski, mitä menetetään, jos emme panee ohjelmiemme täytäntöön tehokkaasti. Ja kuulin nyt itse asiassa vierailevilta puhujilta tavalla tai toisella, että tämä keskittyminen tiettyihin prioriteetteihin, tiettyihin tavoitteisiin on hyvin tärkeä asia, jotta saadaan asiat läpinäkyviksi kansalaisille, koska parasta valvontaa taloudellisessa, rahoituksellisessa mielessä, mitä voidaan harjoittaa, on se, avoimuus ja sen seurauksena syntyvä vastuuvelvollisuus. No itse asiassa mehän olemme hyvinkin avoimia. Me olemme niin avoimia, että me julkaisemme ihan kaiken niin kerta kaikki sen yksityiskohtaisesti, että enää ei oikeastaan puilta näe metsää. Ei enää löydä mitä etsii, koska se on kätkettynä sinne aivan valtavaan yksityiskohtien määrään. Ja sitten kun on valtava määrä erilaisia valvontatoimia ja valvontatasoja, niin kaikki käy jo mahdottomaksi. Tästä täytyy päästä eroon, täytyy löytyä parempi tapa. Ja kolmas asiakohtani niin koskee sitä, kuinka tärkeää on ajatella, että niin, yhtäältä meillä on tietysti makrotaloudelliset vaatimukset ja täytyy saada Euroopan talousvakaalle pohjalle, mutta sen, se täytyy sitouttaa vahvasti kasvuun ja myös mielestäni laatuun. Ja tämä on komissiossa aivan kattava tuntemus kaikkialla. Ja olette varmasti kuulleet tämän ajatuksen puheenjohtaja Junkarilta ja muilta kollegoiltani. Ja sitten viimeisenä niin ottaisin esille kysymyksen siitä, voidaanko saada pitkäaikaisia ratkaisuja aikaiseksi vielä tämän vaalikauden aikana. No niin, tietenkin voimme pistää tilimme ojennukseen edellyttäen, että tunnustamme ne rajoitukset, jotka äh, tämänhetkinen rahoituskehys meille asettaa. Eli emme voi antaa maksusitoumuksia liiallisissa määrin. Täytyy olla varovaisempi niiden suhteen. Niin, kyllä kirjat saadaan kuntoon, tilit saadaan ojennukseen, mutta tämä ei ole se varsinainen kysymys, vaan se, että onko meillä oikeat prioriteetit ja onko meidän budjettimme linjassa näiden prioriteettien kanssa. Joku tuolla kysyy, että no miksi ei ole isompia hankkeita ja sit, sillä tavalla tavoitteltaisi suurempia tavoitteita. No mielestäni kyseessä ei ole niinkään niinkään äh, suuret projektit tai pienet projektit, koska pienelläkin projekteilla saadaan aikaan suuria sosiaalisia äh, tuloksia, vaan kysymys on siitä, että onko meillä selkeät tavoitteet ja ovatko resurssit linjassa niiden kanssa. Ja lopuksi, loppujen lopuksi kysy, on kysyttävä vielä, että voidaanko tämä kaikki saada aikaiseksi sillä tavalla, jolla tällä hetkellä rahaa hankitaan, eli 80 prosenttia tulee sieltä jäsenvaltioiden BKTstä hyvin kitkerän neuvottelun tuloksena. Ja minun vastaukseni tähän kysymykseen olisi, että ei. Mielestäni meidän täytyy muuttaa tai parantaa neuvotteluympäristöämme niin, että saamme selkeät tavoitteet ja ne linjaan resurssien kanssa ja meidän täytyy saada se aikaksi paljon vähemmän kitkerällä, katkeralla, vihamielisellä tavalla kuin mitä viimeaikaisissa neuvotteluissa on nähty. Onneksi ne on saatu onnelliseen päätökseen, mutta selkeät tavoitteet ja prioriteettien selkeä linjaus tekevät kaiken tämän paljon helpommaksi. Onko kiistoja? Olisin kysynyt vielä näitä riita-asioita maksuista, kun maksut tulevat liian myöhään. Jos tietty toimija olisi vaikka nostanut haasteen komissiota vastaan. I'm not aware. No minä en ole tietoinen, että tällä hetkellä mitään oikeusjuttuja olisi nostettu komissiota vastaan. Olen tietoinen, että paikallistasolla edistykseemme liittyviä oikeustapauksia on ollut kyllä, mutta tieton, parhaan tietoni mukaan komissiota vastaan ei ole nostettu kanteita, katson nyt tässä kollegoitteni suuntaan. No se seikka, että näin on tilanne tällä hetkellä, niin missäpä sen tietää, mitä tällä välin olisi esimerkiksi tapahtunut, ihan kun täällä istutaan. Mut, eli meidän ei pitäisi jäädä laakereillemme lepäämään, koska meillä on velvoite maksaa laskumme ja meillä on 25 miljardia siellä odottamassa maksettavana. Ja mitä se tarkoittaa, että näitä näitä 25 miljardia ei ole maksettu. Mitä se tarkoittaa näiden edellä kuulemiemme puhujien todellisuudessa? Tämä on pidettävä mielessä. Me luotamme teihin siinä, että yksinkertaistamista tapahtuu jäsenvaltioilla. On oma roolinsa, ole ainut luomassa monimutkaisuutta, vaan jäsenvaltioissa on melko moista monimutkaisuutta. Siellä varmasti on varaa parantaa. Niin ikään monivuotinen rahoituskehys ja sen välitarkastelu antaa meille toivoa. Toivomme, että se ei ole pelkkä neuvoston sitoumus, pelkkää lupausta, vaan että todella uudelleen tarkastelu tapahtuu ja silloin toimitaan ikään kuin vaalien jälkeisissä oloissa. Sehän hyväksyttiin silloin ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Toivomme, että tuossa uudelleentarkastelun vaiheessa jäsenvaltiot todella ponnistelevat, jotta tämä maksamattomien laskujen ongelma saadaan ratkaistuksi. Nyt ollaan jo mahdottoman rajalla. Komission sen me pyrimme tasapainoon ja tässä onkin aika lailla työtä. Kiitoksia kovasti. Nyt jatkamme keskustelua ja annan puheenvuorot listalla oleville henkilöille. Ensin herra Jordan. Varmaankin nimi nyt tulee äänetyksi väärin. Surkovic. Tunnistatteko nimenne? Korrektno izgovoreno, poštovani predsjedavajući. E, Kiitos hyvin oikein äänetty puheenjohtaja. On hyvin selvää, että maksujen kriisi vaikuttaa uskottavuuteen. Mikä tärkeämpää, on hankkeiden toteuttamisen tehokkuus ja hakemusten jättämismahdollisuus. Nyt monivuotisen rahoituskehyksen uudelleenarvioinnissa täytyisi painottaa tehokkuutta. Ja sitä pitäisi tehdä koko ajan, jotta voidaan tehdä oikaisut paremmin, jotta voidaan olla hyvin valmistautuneita tuleviin rahoituskehyksiin. Yksi toimista, joka saattaisi olla hyödyksi, olettaisin, joskaan ei tietysti lopullinen ratkaisu, koska se taas on velkojen maksaminen, ovat jäsenvaltioiden kehityspankit. Hyvin tiedetään, että velkoihin liittyy korko. Komissiolta kukaan ei vaadi korkoa, mutta voitaisiin löytää tapa käyttää investointi- ja kehityspankkeja jäsenvaltiossa, jotka nopeuttaisivat prosesseita ja osa näyttäisivät, että voimme olla tehokkaita ongelmien ratkaisussa. Ja sitten EKPn toimet ja vaikutus budjettiin ja sen keskevyyteen ja tasapainoon on myöskin yksi tärkeistä aiheista, joista pitäisi ehkä alkaa keskustella, koska kyllä se vaikuttaa asioihin. Ja tässäkin on monia tekijöitä kyseessä liittyen työpaikkoihin ja budjettien kestävyyteen tulevaisuudessa. Kiitos. Nyt Guardia Zaballa. Hänhän on budjetin yleisesittelijä vuodella 2015. Kiitos puheenjohtaja. Kun päätimme koordinaattoreiden kokouksessa saattaa tämän kysymyksen esityslistalle. Meillä oli kaksi tavoitetta. Ensinnäkin se, että keskustelemme kansallisten parlamenttien kollegoidemme kanssa siitä, minkälaisia todellisia ongelmia maksujen viivästymiseen liittyy. No, kuultuani tai halusimme nähdä todella, miten nämä viivästyneet maksut vaikuttavat alueisiimme ja halusimme löytää yhteisiä ratkaisuja tilanteeseen ja ennen kaikkea Euroopan parlamentti haluaa tässä etsiä myös kansallisten parlamentin tukea. Kuten tässä sanottiin, olen esittelijänä talousarviossa 2015 ja olemme nähneet suuriakin ongelmia ei pelkästään vuonna 2015, vaan jo vuodesta 2010 lähtien. Koska vaikka paperilla parlamentilla on sama vastuu ja sama valta, toimivalta kuin neuvostolla budjettikysymyksissä, niin käytännössä näin ei todella ole, vaan tästä on tullut tällainen kiistakapula neuvoston kanssa. Neuvosto yrittää pakottaa parlamentin hyväksymään omat kriteerinsä ja lukunsa, ja he haluavat nähdä, kuinka parlamentti kestää tätä painetta, että sieltä päin tulee. Eli neuvottelumenetelmää täytyy muuttaa ja koko budjetin rahoitusmekanismia. Se on kaikkien ongelmien alkulähde. On tärkeää, että kansallisten parlamenttien kollegat tietävät, mitä maksamattomien maksujen osalta tapahtuu. kansallisten hallitusten on hyväksyttävä se, että eurooppalainen talousarvio on tärkeä. Se on maksettava ja toteutettava. Ei ole mitenkään loogista, että meillä on vajetta. Ja tämähän on myös laitonta, koska perustamissopimuksen mukaan tämä ei ole mahdollista, tällainen vaje. No, luvut eivät tällaista vajeesta puhu, mutta maksut on maksettava, joten todellisuudessa vajetta on. Tässä siis pyydämme apua kansallisten parlamenttien jäseniltä siinä, että ne pyytävät hallituksilta ja valiokunniltaan tukea sille, että todella saamme vietyä talousarviotamme eteenpäin. Kuulin tässä maksuviivästyksistä, mahdollisista sanktioista. No ainakin viivästyksistä joudutaan maksamaan korkoa kuitenkin kohesiopolitiikkaan liittyvät suurimmat maksuviivästykset, eli juuri ne tahot ja kunnat, jotka tarvitsisivat eniten näitä maksuja, joutuvat kärsimään kaikkein eniten maksamattomista maksuista. Ja kaiken lisäksi kyseessä ovat maksut, jotka ovat jäsenvaltioiden itse aiheuttamia. He eivät itse maksa niitä, eikä kukaan tätä myöskään ilmoita sitten, eikä ketään tai mitä jäsenvaltiota vastaan nosteta kannetta, koska kyseessä on itse valtion aiheuttama ongelma. Yhtäältä sanomme, että Euroopan talouspolitiikkaa täytyy muuttaa. Meillä on investointisuunnitelma, joka on varsin merkittävä. Mutta toisaalta meidän pitää pystyä käyttämään tätä tärkeintä välinettä, joka meillä on käytössämme, eli talousarvio. Eli siksi on hyvä, että todella käsittelemme tätä aihetta. Toivottavasti yhteistyömme voi jatkua tästä eteenpäinkin. On hienoa nähdä, että kansalliset parlamentit tukevat talousarviota. Hollittamus. Kiitos. Äh, herra Westlund. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos, puheenjohtaja voin luvata Euroopan parlamentaarikoille, että meidän kansallisessa parlamentissa ollaan sitä mieltä, että tässähän on kyse myös siitä, että mitä prioriteetteja halutaan ottaa eri kulujen välillä. Halutaanko laittaa kaikki rahat suureen EU-budjettiin vai halutaanko ne laittaa terveydenhoitoon tai muuhun kansalliseen? Meillä on velvollisuus velvollisuutemme ja tästä pitäisi keskustella ja on oikein hyvä, että tällainen keskustelu onkin. Koska meidän täytyy pystyä tulemaan toimeen sen kanssa, että kansallisella tasolla meillä on kovin vähän vaikutusvaltaa. Voidaan lähettää direktiivejä ministerille, mutta ei oikein paljon enempää. Itse olen ollut 15 vuotta parlamentissa Ruotsissa, enkä ole kokenut pystyväni vaikuttamaan EU-asioihin, että tässä on parantamisen varaa. Ettekö meidän pitäisi satsata kouluihin ja terveydenhoitoon ja muuhun hyvinvointiin? Sen vuoksi että pitäisi antaa vieläkin enemmän rahaa EUlle. Se on kyllä kovin huono visio eurooppalaisesta yhteistyöstä. En usko, että ja Ruotsissa ovat valmiita maksamaan paljon enempää kuin nämä kaksi miljardia kruunua, jotka nykyään maksetaan suorissa maksuissa. Ja se on se murhe, että meillä on EU-parlamentti, joka on sitä mieltä, että heillä on oikeus vielä enempää rahaa Ja joten todellakin toivon, että voidaan jatkaa vuoropuhelua, koska vuoropuhelua kyllä tarvitaan. Mutta täytyy tehdä myös selväksi, että kyllä tässä on eri lähestymiskohtia, lähestymis, anteeksi, lähtökohtia, eikä ole kyse, että kaikki pitäisi yhtenäistä eu Ja sitten haluaisin kovin kernaasti jatkaa keskustelua siitä, että miten budjetti saadaan paremmin järjestykseen. Mutta kysymys on myös siitä, että emme ole millään tavalla sekaantuneet keskusteluihin, mitä komissiossa ja parlamentissa on käynnissä. Ainakaan 15 vuoteen minun urallani ei ole niin käynyt. Niin, tämän tapaisia kokouksia täytyisi järjestää, jotta voimme säännöllisemmin käydä näkemysten vaihtoja ja huolehtia niistä asioista, jotka ovat meillä mielen päällä. Erik van Rampäin. Ai-je mal prononcé son nom? Vous êtes... Sanonko nimen väärin? Olettehan siellä paikalla. President. Kyllä, olen puheenjohtajan veli Van Rompuy. Välitätte varmasti terveisemme, mitä ku, arvostavimmat terveisemme hänelle. Vraag, uh, mij is ook verrassend over die uh, eh, bills. Niin, koska näytämme olevan niin yllättyneitä siitä, kohesiomaksujen suuresta läjästä 40 24 miljardia euroa, niin minun täytyy sanoa, että jäsenvaltioiden välinen ero on 4 ja 4,7 miljardin välillä eh, Tsekki yhtäältä ja Espanja toisaalta. Ja sitten Irlannin ja Puolan välillä ero on aivan yhtä suoria. Otetaanpa Portugali, siellä on 7 miljoonaa, eikä miljardia siis. Eli erot ovat aivan valtavat eri maiden välillä. Ja kysymykseni kuuluu, kuinka nämä erot voivat olla niin suuret? Ei se voi olla euron vika tai Euroopan vika, koska näinhän monet asian näkevät ja syyttävät Eurooppaa. Ehkäpä ei ole riittäviä, riittävästi hyviä hankkeita, jotka kestäisivät tarka, tarkastelun tai kirjanpito järjestelmä ei ole riittävän selkeä, mutta kysyn nyt, että miten tällainen ero on selitettävissä? Eli meillä on 25 miljardia yhtäältä ja toisaalta joillakin jäsenvaltioilla oli oikeastaan mitään ja jo, joidenkin valtioiden kohdalla tuo summa on 4 miljardia. Ja sitten viittaan aikaisemmin puhuneeseen Saksan kollegaan, joka totesi, että eikö pirstaloituminen ole liian suurta, eli kenties pikkuprojekteja on liikaa, jos haluaa saada vipuvaikutusta EU-varoista rakenteelliseen kasvuun ja talouskasvuun, niin ehkäpä meillä, jos meillä olisi pienempi määrä isompia hankkeita, niin niillä saataisiin suurempi vaikutus aikaiseksi sen sijaan, että, että järjestetään tuhansia ihan tällaisia mikrohankkeita, jotka ehkä oltaisiin voitu rahoittaa muutakin kautta kuin EU-sta. Kiitoksia herra Van Rompau. Nyt Karel Fidler. Hän on viimeinen puhuja. Olkaa hyvä. Eh, dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, já bych chtěl jen krátce zareagovat na to, co tady... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin reagoida lyhyesti asian, joka keskustelussa tuli esille. Sen jälkeen esittäisin lyhyen kysymyksen. Täällä todettiin, että nykymekanismeissa on EU-ssa tiettyjä ongelmia. Ja se, mitä keskusteluista kuultiin, vahvistaa tämän asian. Valvontamekanismit eivät saa muuttua entistä hankalammiksi, vaan meidän täytyy yksinkertaista asioita, aivan kuten edellisetkin puhujat ovat todenneet. Saksan Bundestagin liittopäivien kollega sanoi aivan oikein, että ohjelmia on suunniteltava entistä realistisemmin. Sitten nyt kysymys. Komission jäsen Georgieva puhui yksinkertaistamisesta ja avoimuudesta – ja haluaisin tietää, onko suunnitteilla yksinkertaista menettelyitä ja minkälaisella aikataululla näitä muutoksia voidaan odottaa. Si. Kiitos. Kiitos näistä puheenvuoroista ja kysymyksistä. Nämä kokoukset ovat mielestäni hyvin tärkeitä. Sanoin jo avauspuheenvuorossani, että olen osallistunut näihin parlamenttien välisiin kokouksiin Brysselissä. Edustin tuolloin Ranskan senaattia. Ja kun sitten palasin Pariisiin, niin pohdin sitä, mitä saimme aikaiseksi. Usein ei ollut esityslistaa, eikä varsinaista asian käsittelyä, ei ollut minkäänlaista loppuäänestystä. Koin tarpeeksi tarpeen saada aikaiseksi läheisempi suhde, pysyvä suhde kansallisten parlamenttien välille, niin että toisaalla ei olisi Euroopan parlamentti ja sitten hyvin kaukana kansalliset parlamentit, vaan tarkoitus olisi toimia jollakin tavalla johdonmukaisesti. Olen näin ollen iloinen, että tämä kokous saatiin kasaan. Valitettavasti kaikkiin kysymyksiin ei ole voitu vastata koordinaattoreiden pyynnöstä, aivan niin kuin totesin. Koordinaattoreillahan on keskeinen rooli kaikissa Euroopan parlamentin valiokunnissa. He nimenomaan halusivat nostaa esille tämän maksamattomien laskujen ongelman. Aina on sitoumuksien ja maksujen välillä epäsuhtaa, mutta 2013 lopussa oli yli 220 miljardia maksatettavaa, eli sellaisia sitoumuksia, joita ei vielä ollut maksettu. 220 miljardia, 150 prosenttia siis eu budjetista. Me todella seuraamme tätä tilannetta suurella, suurella tarkkuudella. Meillä on budjettiviranomaisen kaksi eri haaraa. Toisaalta neuvosto, joka edustaa hallituksia ja Euroopan parlamentti, jossa päätökset sitoumuksista tehdään poliittinen toimi tässä on se sitoumus. Ja sitten maksu on vain täytäntöönpanoa poliittiselle päätökselle. Tässä me haluamme teidän apuanne, jotta voimme painostaa hallituksia niin, että Euroopan unionin budjetti, tällähän puhuttiin jo siitä, että pitäisi keskittyä ja yksinkertaistaa. Budjettiponnistelut pitäisi kenties keskittää tiettyihin ydinkohtiin. Meillä on tämän vuoden monivuotinen rahoituskehys ja se ei helpota millään tavalla tilanteen sopeutumista, tilanteeseen sopeutumista. Me olemme halunneet kohesiota, koska se on yksi keino toteuttaa solidaarisuutta jäsenvaltioiden välille, mutta meillä on seitsemän vuoden budjetti. Se ei mahdollista sitä, että otetaan huomioon suhdanteet ja annetaan jonkinlaista tarpeellista impulssia taloudelle silloin, kun erilaisia ilmiöitä syntyy. Eli varmasti on tarpeen keskustella siitä, onko tälle monivuotiselle rahoituskehykselle hyvä perusta ja oikea perusta? Onko se oikealla raiteillaan? Pannin merkille kaiken sen, mitä sanottiin tarpeellisesta yksinkertaistamisesta me luomme työpaikkoja hallintoon, koska valvonta on moniportaista, joskus epäjohdonmukaista eri tasoillaan. Kyse on totta kai siitä, että valvontaa tarvitaan, jotta väärinkäytöksiä ei tapahdu, mutta valvonnan luonteesta pitää päästä yksimielisyyteen, eli ken, kuka valvontaa hoitaa, kuka valvoo sitä, että yksinkertaisia sääntöjä noudatetaan. Monimutkaiset säännöt ovat sellaisia, että niitä kiertää kaikista helpoiten. Mitä enemmän verotuksessa on poikkeamia, niin sen enemmän on niin sanottua verooptimointia. Eli pyritään yksinkertaistamisen suuntaan. Valitettavasti rouva Georgieva joutui poistumaan ennen keskustelun loppua. Pahoittelen sitä, että hän ei nyt pysty vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, joita on esitetty erityisesti eh, herra Van Rompäyn kysymykseen eroista maiden välillä. Miksi tietty maa voi niin sanotusti hyötyä varsin nopeista maksatuksista, kun taas toinen maa odottelee huomattavia summia? Välitän tämän kysymyksen komission jäsen Georgievalle ja palaan sitten herra Van Rompäy eh, vastaukseen sitten, kun sen saamme. Me teemme kovasti työtä myös lisäarvon parissa. Onko tämä Euroopan rahoitus todella merkittävä? Tuoko se lisäarvoa, jotta saamme kilpailukykyä, jotta kasvun käynnistyminen helpottuisi ja työpaikkoja syntyisi? Eikö olisi sellaisia menoja, jotka eivät ole niinkään merkittäviä? Sanon tämän, kun pidän mielessäni tilintarkastustuomioistuimen näkemykset. Kyse on sellaisista menoista, jotka ovat hyödyllisiä. Omassa maassani toteutuu toimia, joita Eurooppa on rahoittamassa, ja ne nyt eivät minun silmiini näyttäydy niinkään merkittäviltä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Me pohdimme kaikkia näitä kysymyksiä ja järjestämme pikapuoliin budjettivaliokunnassa seminaarin. Voitte uskoa, että teidän kommenttinne nostetaan myös valiokunnan keskusteluun aivan lähiviikkojen aikana. Nyt me päätämme kokouksemme. Haluan kiittää teitä osallistumisesta, puheenvuoroista, huomioista, kommenteista. Äh, haluan kiittää myös meidän todistajiamme, jotka toitte tietoa kentältä niistä kysymyksistä, jotka meitä huolestuttavat. Usein on aika lailla pitkä matka Brysselin, Strasbourgin ja toisaalta taas niin sanotun kentän välillä. Eurooppa-vaaleissa oli melkomoinen käänne. Monet jättivät äänestämättä, nukuvien puolue kasvoi ja monet ilmaisivat vaaleissa euroskeptisyyttään. Meidän on luotava vahvistettu suhde, eloisampi suhde kansalaisten ja Euroopan unionin välille – budjettikysymykset voivat olla tässä merkittävässä roolissa. Haluaisin vielä kertoa, että menuin salissa ensimmäisessä kerroksessa tarjoillaan kokteilia, kokteiltilaisuudessa, jos käytätte heti täysistuntosalin ulkopuolella olevia portaita, niin voitte laskeutua siitä ensimmäiseen kerrokseen Meudin saliin ja Iltapäivällä kokous jatkuu kello 14.45. Nauttikaa tästä kokouksen keskeytyksestä. Tapaamme myöhemmin. Cool.